Dear President, Guten Abend. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Istunto on jälleen avattu. Seuraavana kohtana esityslistalla on edu, äh, edustaja Janna Koun mietintö Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä. Kiitos puhemies. Tänään parlamentti keskustelee mietinnöstä, jonka olen laatinut perussopimusvaliokunnan nimissä ja sehän koskee asetusta Euroopan tason poliittisista puolueista sekä niiden rahoituksesta, nimenomaan Euroopan parlamentin myöntämästä rahoituksesta. Vaikkakin tälläkin hetkellä tällainen asetus on olemassa, niin tähän saakka Euroopan tason poliittisilla puolueilla ei ole ollut riittävän selkeää asemaa Lissabonin sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaan on määritelty. Siinähän sanotaan, että Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen. Euroopan tason poliittinen puolue ei voi toimia pelkästään Belgian lainsäädännön mukaan toimivana hallituksista riippumattomana kansalaisjärjestönä pääsihteerin äh, raportissa käsiteltiin äh, poliittisten puolueiden rahoitusta ja niitä koskevaa erityisasemaa. Äh, ja myöskin Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön vuonna 2003. Sen mukaan tällainen säännöstö tai asema pitäisi määritellä, mutta silloin Lissabonin sopimus ei ollut vielä voimassa. Tammikuussa kuultiin kaikkia parlamentin pääsihteereitä pääsihteeriä ja puolue, poliittisten puolueiden pääsihteereitä ja muita tahoja kuultiin tästä asiasta. Ja myöskin tilintarkastustuomioistuinta kuultiin, minkä jälkeen hyväksyimme mietinnön, jossa pyydämme Euroopan komissiota antamaan ehdotuksen todellisesta Euroopan tason poliittisia puolueita koskevasta koskevista säännöistä. Tähän liittyy useita kriteerejä, jotka mainitaan mietinnössä, ainakin seitsemässä jäsenvaltiossa täytyy tämä puolue olla edustettuina. Ja myöskin alueelliset parlamentit voidaan tunnustaa, jos niillä on lainsäädännöllistä toimivaltaa. On myöskin kriteereitä Euroopan tason puolueiden tunnustamiseen ja niiden rahoittamiseen liittyen. Pitää olla vähintään yksi valittu jäsen Euroopan parlamentissa. Tällä tavalla äh, myöskin ihan tavalliset Euroopan unionin kansalaiset voivat liittyä näihin puolueisiin. Tämä ei siis koske pelkästään äh, poliittisia puolueita, Euroopan tason poliittisia puolueita, vaan myöskin niiden säätiöitä. Ja yksi tärkeimmistä asioista on se, että poliittis luodaan poliittiset säännöt ja rahoitusta koskevat säännöt näille puolueille. Ja puolueisiin täytyy soveltaa eurooppalaista, Euroopan unionin lainsäädäntöä. Näin ollen siis tästä asiasta täytyy keskustella ja me olemme parlamentissa keskustelleet siitä ja hyväksyneet mietinnön. Ja mietintöön esitettiin joitakin tarkistuksia. Tässä on nyt kyse todella voimakkaasta ehdotuksesta, jolla pyritään myös vahvistamaan eurooppalaista demokratiaa. Sanomme rahoituksen osalta, että 10 prosenttia täytyy olla puolueiden omaa rahoitusta, omia varoja. Ja Aiemmin lahjoitusten sallittu määrä oli 12 000, mutta ehdotamme, että sitä nostetaan 20, 25 000. Kiitos. Kiitos esittelijä. Sitten komission jäsen Sefcovic. Kiitos puhemies mahdollisuudesta keskustella Euroopan tason poliittisista puolueista ja niiden säätiöistä. Kiitos edustaja Janaku tästä oma mietinnöstä. Me komissiossa pidämme tätä hyvin tärkeänä, koska tiedämme, että eurooppalaiset poliittiset puolueet, niillä on hyvin tärkeä rooli Euroopan rakentamisessa. Ne varmistavat sen, että poliittiset asiat ovat eurooppalaisesta ulottuvuudesta käsin keskustelussa ja niin, että vältetään, että esimerkiksi vaaleissa puhutaan vain kansallisista asioista, niin kuin usein käy. Olen hyvin tyytyväinen tähän eteenpäin katsovaan tyyliin tekstissä ja odotan innolla keskustelua tänä iltana ja tulevaisuudessa artikla 12 asetuksessa 2004-2003 ilmoittaa, että on julkaistava tiedonanto poliittisesta puolueesta ja toiminnasta ja minkälaisia muutoksia rahoitusjärjestelmään tehdään. Olemme tyytyväisiä tähän oma mietintöön eh, edustaja Jana Kulta, ja tämä on myönteinen askel eteenpäin, mutta on korostettava, että tämänhetkisen asetuksen toimeenpano ja tiedotusrahoituksesta pitäisi olla vielä tarkempaa, sitä voidaan parantaa. Huomenna äänestyksessä komissiota eh, pyydetään toimimaan tehokkaammin asetuksen 2004 ja 2003 äh, toteutuksessa sekä rahoitusasetuksen täytäntöönpanossa. Jos todetaan, että tämän hetken lainsäädäntö tarvitsee äh, muutoksia tai tarvitaan uutta lainsäädäntöä, komissio vakavasti tutkii näitä päätelmiä, jos on samaa mieltä, se ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin. Komissio harkitsee myös sitä, miten asetus 2004-2003 miten sitä voitaisiin parantaa, jotta voidaan tukea parempia ja luonteeltaan rajat ylittäviä poliittisia puolueita, jotta kehitetään todellisesti eurooppalainen poliittinen alue kansalaisten alue. Olen tietoinen, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tällaisia sääntöjä parlamentti pyytää meiltä ja sitä on tutkittu Afkon laatimassa tutkimuksessa ja tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka monimutkaisia perustuslaillisia, poliittisia ja käytännön asioita olisi ratkottavana jos tällaiset säännöt yleisesti otettaisiin käyttöön. Siksi tätä asiaa pitää hyvin syvällisesti tutkia ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä. Sama koskee myös muita mietinnössä esitettyjä asioita, esimerkiksi rahoitusasetuksen muuttamista. Komissio näkee tarpeen vielä tutkia lainsäädäntöratkaisuja eh, tälle. Yhteenvetona Janakuun mietintö ja päätöslauselmaehdotus ehdotus ottaa esille asioita, jotka liittyvät Euroopan unionin ytimeen ja demokratian ytimeen, ja meidän on kiinnitettävä tähän kovasti huomiota. Odotan innolla tämän illan keskustelua ja tulevia keskusteluja. Kiitos puhemies. Dank, Herr Kiitoksia komission jäsen Sevcovic. Seuraavana ryhmien nimissä puhuvat puhujat ensin Kasiini kaksi minuuttia. Signor Presidente, signor Commissario. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, aivan ensiksi haluaisin todellakin kiittää Rouva Jannakoa, joka on todella tehnyt älykästä työtä. Kun puhutaan poliittisista puolueista, niin täytyy ottaa huomioon kaksi vaikeaa seikkaa. Ensinnäkin yhdessä maassa saatetaan arvostaa jotain poliittista puoletta hyvin paljon. Ja sitten kun on europarlamentin vaalit, niin voidaan kuvitella, että tällainen puolue edistäisikin omia etujaan eurooppalaisten etujen sisästä. Näin ollen siis kansalaiset eivät kunnolla arvosta tätä Euroopan rakentamista tai näitä puolueita. Tässä on muistetettu Lissabonin sopimuksen merkityksestä, mutta on myös monia muita sopimuksia, joissa määrätään Euroopan tason poliittisista puolueista. Ja kaikissa näissä on edistettävä demokratiaa. Nyt ei siis puhuta mistään yksittäisistä säädöksistä, vaan perussopimuksista. Euroopan tason poliittisten puolueiden asema täytyy kiireellisesti tarkemmin määrittää. Kyse ei ole pelkästään kansallisen tason mm, yhteisöistä, vaan eh, kyse on todella on luotava sellaisia Euroopan tason poliittisia puolueita, jotka myöskin ajavat Euroopan tasolla asioita. Täytyy myös voida edistää sitä, että saadaan, kunnollinen, saadaan muutettua kunnolla europarlamentin vaalien, vaaleja koskevia säädöksiä ja päästään ylikansalliseen puolueisiin. Valiokunnassa on tehty hyvin paljon töitä tämän asian parissa, on järjestetty kuulemisia ja halutaan, että Euroopan komissio antaa aloitteen ja ehdotuksen tähän asiaan liittyen. Ensinnäkin eh, Euroopan tason poliittisella puolueella täytyisi olla kaikkialla Euroopan unionin alueella pätevä oikeushenkilöys ja täytyy voida edistää ennen kaikkea kansalaisten osallistamista. Kiitos paljon esittelijä ja komission jäsen. Kiitos. Kiitos kollega Cassini. Sitten Guerrero Salom, kolme minuuttia. Gracias, señor presidente, señor comisario, señor Giannaku. Kiitos puhemies hyvä komission jäsen ja hyvä esittelijä. Pidän hyvänä sitä yhteistyötä, jota tämän mietinnön valmistelussa on tehty ja on hyvin tärkeää, että komissio pyrkii parantamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden asemaa ja niiden suojaa. Eurooppalainen demokratia on edustuksellinen demokratia – Ja tällainen järjestelmä on ollut olemassa 1800-luvun puolesta välistä lähtien. Sen perustana ovat vapaat edustukselliset vaalit, joissa kansa valitsee edustajansa. Perusteet ovat siis vakaat, mutta tarvitaan myös uudistuksia ja uudenlaista ajattelua, jotta latua voidaan parantaa. Parlamentin tekemä työ tässä kansalaisaloiteasiassa on ollut hyvä esimerkki kehityksestä. Edustuksellinen demokratia ja demokratia ylipäänsä voi olla vapaata vain, jos on olemassa poliittisia puolueita, jotka toimivat monipuoluejärjestelmässä ja edustavat erilaisia kantoja. Nämä ovat perustavanlaatuisia asioita poliittisessa osallistumisessa ja julkisessa mielipideen muodostuksessa, hallitusohjelmien laatimisessa eri aloilla ja yleisellä tasolla sekä sosiaalisissa kysymyksissä. Puolueet ovat mukana myös viestinnän laatimisessa – Ja puolueiden tehtävänä on kertoa kansalle, mitkä ovat hallitusten ja puolueiden tarpeet ja toiveet, mutta sen pitää toivoa, toimia myös toiseen suuntaan. Nimittäin puolueiden pitää kertoa hallitsijoille siitä, mitä kansa toimi, toivoo. Tällainen järjestelmä toimii nyt kansallisella tasolla ja sen pitää voida toimia myös eurooppalaisella tasolla. Euroopan tason poliittisilla puolueilla on oltava keinot hoitaa vastaavaa toimintaa Euroopan tasolla vastaavasti kuin ne nyt kansallisella tasolla tekevät. On perustavanlaatuisen tärkeää luoda oikeushenkilöys Euroopan tason puolueille ja siksi sitä tässä mietinnössä ehdotetaan. Puolueiden on oltava laajalla alueella edustettuina ja niiden on noudatettava niitä periaatteita, joita esimerkiksi puolueen rahoitukseen liittyy. Toivon, että komissio laatii sellaiset mekanismit, joilla tätä nykyistä tilannetta voidaan kehittää, sillä siinä on parantamisen varaa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Ilchev, kaksi minuuttia. господин Arvoisa puhemies, rouva Janakkuun mietinnössä noudatellaan viimeaikaisen, viimeaikaisten tapahtumien linjaa. Siinä halutaan vahvistaa eurooppalaisten kiinnostusta Euroopan unionin asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista ilman rajoja. Euroopan tason poliittisia puolueita halutaan vahvistaa unionissa demokraattisena edust- demokratian edustajina. Ja tarki- mietintöön tehtiin sata tarkistusta ja niistä muodostettiin lopulta seitsemän kompromissitarkistusta. Kaikki tässä parlamentissa ovat olleet hyvin kiinnostuneita mietinnöstä ja on haluttu luoda Euroopan tason järjestelmästä huomattavasti joustavampaa erityisesti rahoituksen osalta. Tarkoituksena ei ole luoda mitään yhtä ainutta Eurooppa-tason puoluetta, vaan halutaan luoda tietty yhdenmukainen järjestelmä, jossa eri puolueet toimivat yhdenmukaisten sääntöjen perusteella. Tämänhetkistä tilannetta onkin siksi muutettava. Tällä hetkellähän Euroopan tason puolueet ovat vain eräänlainen kansallisten puolueiden jatke ja näin ollen täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten yksittäiset kansalaiset voisivat osallistua Euroopan tason puolue- poliittisten puolueiden toimintaan. Ja on hyvä, että erotellaan kriteerit, jotka liittyvät Euroopan tason poliittista puoluetta poliittisen puolueen perustamista koskeviin kriteereihin ja toisaalta sen rahoittamista koskeviin kriteereihin. Kiitos Ilchev. Sitten kaksi minuuttia Hefner. Puhemies, hyvät kollegat, selkeitä oikeudellisia sääntöjä Euroopan tason puoli- poliittisille puolueille tarvitaan eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan luomiseksi Euroopan poliittisen keskustelun kehittämiseksi ja sen kannalta, että Eurooppa-vaaleista todella tulisi eurooppalaiset vaalikamppailut olisivat eurooppalaisia samoin argumentit, eivätkä niin kuin ne nykyään ovat pitkälti kansallisia. Kiitän edustaja Jana Kuuta sydämellisesti tästä mietinnöstä. Teimme kovasti töitä sen parissa myöskin. Emme pystyneet pääsemään kaikista asioista yhteisymmärrykseen, mutta Tämä lopputulos on meistä kyllä oikein hyvä sinänsä. Otan esille pari asiaa, jotka meille tässä keskustelussa olivat erityisen tärkeitä. Esimerkiksi se, että olemme sitä mieltä, että demokraattisen kilpailuun osallistuvien puolueiden on sinänsä oltava myös demokraattisia. Ja tämä koskee etenkin puolueelinten valintoja, heidän vaaliaan ja ehdokaslistojen laatimista ja niin edelleen. Tämähän on tässä kohdassa viisi mainittukin. On myös paljon muita asioita, joita nyt en tässä ota esille, mutta otan kaikista tärkeimmän niistä esille, nimittäin sen vaatimuksen, että yksi jäsen on oltava Euroopan parlamentissa tällaisella Euroopan tason puolueella. Aikaisemmin sitä pidettiin edellytyksenä tunnustukselle ja rahoitukselle, ja nyt se on olemassa enää vain rahoituksen kannalta, sillä Euroopan tason puolueeksi tunnustamisen ja rahoituksen on pysyttävä erillään. On oltava mahdollista, että Euroopassa muodostuu uusia puolueita, joihin tulee uusia kasvoja. Sitä ei saa liiaksi rajoittaa, mutta rahoituksen puolelta taas voidaan kyllä rahoitusta voidaan sitoa jonkinlaiseen vähimmäismenestyksen tasoon ja sen vuoksi tämä yksi jäsen on mielestämme hyväksyttävissä. Teemme kuitenkin pienen tarkistuksen, joka entistään parantaisi tätä kohtaa. Kiitos Hefnen. Sitten hänen kaksi minuuttia. Democracy. Puhemies, demokratia ei ole pelkästään sellainen oikeus, jota voidaan sitten vaaleissa käyttää. Se, että on toimiva demokratia, tarvitaan sille eh, demos, eli kansakunta, jos ottaa siitä äh, demokratiasta demon pois, niin jää vain kratia. Ja se ei riitä, ei patriotismia äh, voida tällä tavalla edistää. Ei voida luoda toimivaa edustuksellista järjestöä. Mehän olemme kokeilleet sitä Euroopan parlamentissa, poliittisissa puolueissa, vaaleissa ja muissa, mutta ei ihmisiä saada tuntemaan itseään eurooppalaisiksi kuin että norjalainen tuntisi itsensä japanilaiseksi tai kiinalaiseksi tai muuksi. Kasvun on tapahtu, tapahduttava orgaaniseksi ja yhteisöllä on oltava yhteiset intressit ja arvot. Sitä ei voida julkisella rahoituksella tehdä tai sitten byrokraattien kynistä saada aikaan. Meidän, jos me voimme tietysti saada aikaan jonkinlainen puolueiden yhteenliittymän, mutta tällaista yhteistä säännöstä vastustan. Se, että tässä talousilmapiirissä nyt ää, tällaista luotaisin ei ole hyvä. Minä vastustan hyvän ystäväni Andrew Duffin ehdotusta siinä, että me käyttäisimme näitä esimerkiksi kansallisiin kansanäänestykseen näitä yhteisiä varoja. Me emme voi luoda eurooppalaisia käyttämällä julkisia varoja kaikki kulta kaikissa valtion arkuissamme ei riittäisi, että voisimme vakuuttaa eurooppalaiset kansalaiset tästä. Kiitos. Kiitoksia. Hänen sitten puolitoista minuuttia Scholz. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Pidän oikein hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti vaatii Euroopan päätöksentekoprosessien demokratisoitumista ja todella tarttuu toimeen siinä. Se tie, joka tässä nyt ollaan valitsemassa, kuten Jana Kun mietinnössä todetaan, on sellainen, joka on jo pitkään ollut eurooppalaista todellisuutta, mutta se ei suinkaan johda politiikan demokratisoitumiseen tai vaikutusmahdollisuuksien tasapuolistumiseen. Tarvitsemme puolueiden sisäistä demokratiaa rakenteisiin ja tarvitsemme vahvaa roolia Eurooppa-vaaleissa ja sitä, että puolueet voivat käyttää vahvaa ääntä julkisuudessa. Toivoisin, että esittelijä olisi ottanut enemmän esille sitä, että parlamentin aloiteoikeus on suuri askel Euroopan tason puolueiden järjestelmän kehittämisen suuntaan. Kansalaiset odottavat tätä askelta parlamentilta ja toivovat, että me sen otamme. Euroopan tason ja kansallisen tason päätöksenteon ja poliittisten puolueiden väliset suhteet ovat sellaisia asioita, joita pitää käsitellä tarkemmin. Suhteiden pitää olla avoimia ja helposti ymmärrettäviä. Parlamentin pitäisi vaatia komissiolta ja neuvostolta aloitteellisuutta tässä asiassa ja odotan myös rakentavaa yhteistyötä näiden mainittujen toimielinten kanssa. Kiitoksia. Kiitos Scholz. Sitten äh, kollega Agnew. Yksi minuutti. Tämä lainsäädäntö mahdollistaa sen, että saatte heittää rahaa kansanäänestyskampanjoille niin, että ostatte oikeat tulokset ensimmäistä kertaa yhdistynyt kuningaskunta tulevaisuudessa järjestää kansanäänestyksen joka kerta, kun päätätte, että vaalipiireistämme poistetaan valta. Teitä pelottaa, että annamme teille vääriä vastauksia. Aiotte ottaa meidän veromaksajilta rahoja ja kääntää ne teidän omien uskomuksienne tarpeisiin. Andrew Duff, Alden edustaja omalta alueeltani, hänen puolueensa romahti vähän aikaa sitten ja he tarvitsevat sitä, että EU-toimielivät hallitsevat ystävyyttä kuningaskuntaa. Gerrymandering on selkeästi eh, ilmoittanut inhonsa eh, valitsijapiiriään kohtaan. Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että me voimme rahoittaa kansanäänestyskampanjan, jota monet ovat odottaneet. Kampanja, jonka avulla voimme poistaa meidät itsemme teidän valtapiiristänne. Kiitos. Herr Kollege Brons, gestatten Sie eine... Brons, sallitteko välikysymyksen kollega Sinclairilta? Colin Sinclair. Sinclair, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Would... Kiitos puhemies. Kollega Agnew, oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että poliittinen puolue, joka hyväksyisi rahoitusta Euroopan tason poliittisena puolueena ja jonka pitäisi noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä tavoitteissaan ja ohjelmissaan, niin olisiko tällainen puolue teidän mielestänne puolue, joka on luopunut periaatteistaan? Right, you're asking a question. Niin esitte kysymyksen minulle. Hyvä. Me otamme tästä irti, minkä saamme, koska me käytämme paholaisen rahoja eh, Jumalan töiden tekemiseen. Te tiedätte sen kyllä. No. Hyväksyttekö tämän eurooppalaisen lainsäädännön periaatteen? Siksihän täällä ollaan. Vielen dank. Kiitoksia. Kollega Agnew. Vahingossa kutsui teitä äsken kollega Bronsin nimellä. Anteeksi siitä hyvästä. Brons ei nyt ole saapunut vielä paikalle, joten siirrytään se eteenpäin puhujalistalla Traskovski kaksi minuuttia. Um, Ensin kiittäisin esittelijä Jana ja komission jäsentä erinomaisesta anteeksi, valiokunnan jäseniä erinomaista yhteistyöstä tässä tärkeässä mietinnössä. Euroopan demos, siihenhän kollega hän on miettasi, viittasi kanssa. En tiedä, olemmeko menossa niin pitkälle, että olemme luomassa sitä uudelleen, mutta uskoisin, että tällä hetkellä haluamme vahvistaa eurooppalaista julkista tilaa, yhteistä tilaa ja luoda keskustelua eurooppalaisista kysymyksistä. Tämän talon kysy- tarkoitushan on tuoda Euroopan kansalaiset lähemmäksi niitä asioita, joista me täällä puhumme, ja mikä olisi yksinkertaisempi tapa tehdä se kuin ryhtyä puhumaan heidän kanssaan Eurooppa-asioista. En tiedä teistä, mutta itse en ole mikään byrokratian ystävä tai byrokraatti, vaan olen vaaleilla valittu tämän parlamentin jäsen. Keskustelun tarkoituksena on lisätä Euroopan tason poliittisten puolueiden näkyvyyttä. Ja mehän kaikki kuulumme sellaisiin, riippumatta siitä, istummeko tässä salissa oikealla, vasemmalla vai keskeltä, keskellä. Ja meidän on päästävä pois siitä varjosta, joka estää ulkopuolisia näkemästä, mitä me täällä oikein teemme ja mitä lisäarvoa meidän toiminnastamme oikeastaan on. Nyt meillä olisi mahdollisuus esitellä ohjelmiamme kansalaisille ja jatkossa käydä Eurooppa-vaaleja eurooppalaisilla vaaliteemoilla sen sijaan, että turvaudutaan pelkkään kansalliseen retoriikkaan jatkuvasti. Mielestäni tämä mietintö on kolmesta syystä myönteinen. Ensinnäkin siinä tuodaan jonkinlainen tasapaino operationaalisen vallan suhteen ja linkitetään rahoitus Euroopan parlamenttiin. Toisekseen Euroopan tason poliittisten puolueiden organisointiin tulee samansuuntaisia linjoja. Ja kolmanneksi tässä puhutaan myös rahoituksesta Euroopan tason poliittisille puolueille, ja sitähän meidän kaikkien pitäisi tavoitella. Kiitoksia. Kiitos Traškovski. Sitten Flašikova Benova, kaksi minuuttia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán eh, podpredseda Európskej komisie. Kiitos puhemies. Komissaari, kun katsomme Euroopan integraation historiaa ja Euroopan unionin kokoonpanoa, niin kyseessä ei ole pelkästään jäsenvaltioiden ryhmä, vaan poliittinen arena, jossa on potentiaalia luoda todellisia, todellista Euroopan tason yhteisöä. Meillä ei ole vain yksi yhtenäismarkkina-alue, meillä on omat oikeusjärjestelmämme, mutta realiteetti on myös se, että meillä on eri poliittisia puolueita, heillä on omat asialistansa, he ovat osa eurooppalaista yhteiskuntaa. Se, että vahvistetaan eurooppalaisia poliittisia puolueita, vahvistamme sillä vakautta ja demokratiaa maissamme. Siksi mielestäni tämä mietintö on tervetullut, kun puhumme tämän rahoitusasetuksen mahdollisesta muutoksesta. Kiitän komissaaria hänen tuestaan tälle nyt on tärkeää antaa poliittisille puolueille yksi yhtenäinen säännöstö, Ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos me otamme yhden yhtenäisen oikeusperustan näille ja että poliittisen puolueen perustaminen voi tapahtua vain, jos sillä on omat sääntönsä. Mielestäni näitä sääntöjä olisi myös yksinkertaistettava niin, että voidaan esimerkiksi varainhoitoa avoimesti valvoa ja turvallisemmin rahoittaa näitä eurooppalaisia poliittisia puolueita. Mielestäni nämä olisivat myös hyviä asioita Euroopan kansalaisten kannalta. Eurooppalaisen poliittisen puolueen säännöstö olisi mielestäni hyvä askel eteenpäin integroida eurooppalaisia kansalaisia paremmin tähän yhteisöön. Kiitos. Flashikova Benjova, sitten puolitoista minuuttia DAF. Kansalliset poliittiset puolueet eivät pysty tukemaan Euroopan integraatiota nykyisellään – demokraattisella ja tehokkaalla tavalla. Tämä on hyvin vakava asia. On selkeästi sellainen aukko, joka on täytettävä. Ja tarvitaan demokraattista elementtiä, joka yhdistää kansalaiset ja Euroopan tason vallan, jota parlamentti ja neuvosto käyttävät. Euroopan tason poliittisten puolueiden aika on nyt tullut. Ne eivät suinkaan korvaa kansallisia poliittisia puolueita, vaan ne täydentävät kansallisia puolueita. Ne haastavat toisiaan ja kilpailevat toistensa kanssa hakiessaan tukea ajatuksilleen ja ehdokkailleen. Euroopan tason poliittisten puolueiden kehittäminen on erittäin tärkeää ylikansallisen listan suhteen eurovaaleissa ja siitähän pitäisi ensi kuussa keskustella. Toivon, että parlamentti kannattaa tätä Janakun mietintöä suurella enemmistöllä ja rohkeasti sekä optimistisesti. Se on myös kansallisen demokratian tulevaisuuden edun mukaista. Kiitoksia. Kiitos Daf. Sitten yksi minuutti Alfonsi. Kiitos puhemies. Euroopan tason poliittisten puolueiden perustaminen on ollut eurooppalaisessa demokratiassa suuri askel eteenpäin. Näin eurooppalaiset voivat ilmaista tahtoaan. Kollega Jannakuun mietintö menee oikeaan suuntaan. Siinä pyritään helpottamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden perustamista ja niiden rahoitusta. Siinä myöskin määrärahojen tasoa pystytään nostamaan ja tässä myöskin kiinnitetään huomiota siitä, että poliittiset puolueet Euroopan tasolla voivat toimia maailmanlaajuisesti. Tämä vahvistaa eurooppalaista demokratiaa, mutta toisaalta eh, rajoitetaan eurooppalaisten puolueiden toimivaltuuksia. On tiettyjä kriteerejä, eh, miten puolueet ovat edustettuina alueellisesti ja kansallisesti. Jos nyt ajatellaan vaikka Korsikan esimerkkiä, Euro, Kor, Korsikassa on, saatiin 26 prosenttia eräälle puolueelle ääniä ja se sai paikan Korsikan alueparlamentissa. Mutta vaikka tämä puolue olisikin enemmistöpuolue Korsikalla, sitä ei otettaisi huomioon Euroopan tasolla. Ja haluamme, että tähän kiinnitetään huomiota. Kiitoksia Alfonsi seuraavana. Niin, siellä esitti sininen kortti, mutta se tuli hyvin myöhään, joten en nyt voi antaa teille puheenvuoroa, vaan seuraavana Kurski saa yhden minuutin puheenvuoron. <clears throat> Kiitos puhemies. Mediów zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Partie i fundacje polityczne stały się uczestnikami życia politycznego Unii. Niin, nämä puolueet ovat todellakin eurooppalaisen poliittisen elämän tekijöitä ja vauhdittajia. Ylikansallisten rakenteiden täytyy voida vaikuttaa ylikansalliseen toimintaan, mutta Puolassa ei voida hyväksyä sellaista tilannetta, jossa Euroopan tason poliittinen puolue voisi vaikka, vaikkapa Puolassa vaikuttaa jotenkin kansanäänestystä koskeviin kampanjoihin. Ajattelen vaikka Puolan liittymistä euroon. Ei voi muiden maiden poliitikot vaikuttaa näihin asioihin. Kuitenkin näiden poliittisten puolueiden rahoitus on ihan hyvä asia, mutta Kuitenkin haluamme, että meillä toimii kansallisia puolueita ja kansalaisyhteiskunta. EU on kuitenkin kansakuntien Eurooppa. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege van der Stoop. Kiitoksia Kurskisten työjärjestyspuheenvuoro. Ehm, eh, Kiitos puhemies. Totesitte aivan oikein, että sininen korttini tulisi liian myöhään mutta e, en kyllä ole samaa mieltä tästä. Sillä aikaa kun Duff puhui, niin esitin kyllä tämän kortin ja ilmaisin, että haluan puhua, mutta miten tämä nyt menee? Voinko esittää tämän sinisen kortin kysymykseni Daffille? Minulla olisi kyse, kyse näistä transnationaalisista listoista. En tiennyt, että siitäkin tänään puhuttaisiin, joten siitä halusin kysyä. Also wegen wir können, wegen wir können Sie, können Sie die Frage stellen. No minun puolestani voitte kyllä esittää tämän kysymyksen. No minun ongelmani näissä transnationaalisissa listoissa, herra Duffin listoissa, on se, että tämä mietintöhän tulee kohta esille ja kyse ei ole sinänsä näistä rajat ylittävistä listoista, vaikka vastustankin niitä ehdottomasti, mutta siinä niissä saavat olla mukana vain sellaiset puolueet, jotka ovat mukana vähintään seitsemässä maassa. Minun puolueeni toimii Alankomaissa. Se, mitä muut puolueet tekevät, on minulle aika yhdentekevää, mutta tällainen sääntely kuitenkin sulkee monia puolueita ulkopuolelle. Ja mitenkä tällainen järjestely sitten pystyy helpottamaan asioita. En pidä mahdollisena, että ylikansallisia listoja tulee. Kollega Vanderstorp. Sinisen kortin kysymys on puoli minuuttia, eikä siinä esitetä henkilökohtaisia mielipiteitä. Seuraavalla kerralla ette saa esittää kysymystä. Mm, oh, niin, ehdotus, jota tässä esitin, on, että tällaiset äh, ylikansalliset transnationaaliset listat laadittaisiin niin, että siinä olisi ainakin yksi kolmossa jäsenvaltioita. Se ei ole kovin monta, jos herra Van den ei voi houkutella – kollegoita oikealta, oikeilta poliittisilta linjoilta kuudesta muusta jäsenvaltiosta, niin suosittelen, että hän tutkii hänen poliittisten mielipiteitensä uskottavuutta. Vielen Dank, Herr Kollege Duff. Kiitoksia kollega Duff. Sitten äh, Söndergaard puolitoista minuuttia. Tak formand. Lad mig starte med at slå fast. Jeg er en stor tilhæng. Haluaisin aloittaa sanomalla, että Kannatan, kannatan kyllä kansallisia puolueita suuresti mutta puolue on paljon enemmänkin kuin pelkkä puoluekoneisto. Yksi tärkeistä suurista haasteista demokratialle tänään on se, että poliittiset puolueet pystyvät yhä vähemmän ja vähemmän kuvastamaan kansaa ja kansakuntaa kokonaisuudessaan. Tämä on se todellinen ongelma. Kyse on osin myös siitä, että puolueet menettävät jäseniään. Tanskassa meillä on maksettu ylimääräisiä puoluetukia, mutta sekään ei mitenkään takaa sitä, että puoluekoneistolla ja sen huipulla sekä puolueen jäsenillä olisi tiivis yhteys keskenään. Päinvastoin tähän liittyy nimittäin toinen riski, se, että tämä demokraattinen koneisto muuttuu turhan itsenäiseksi mitä itsenäisempi ja riippumattomampi tämä koneisto on jäsenistään, niin sen huonompi. Ja täytyy sanoa, että suhtaudun epäilevästi siihen ideaan, että pitäisi olla Euroopan tason poliittisia puolueita, joita tuetaan Euroopan varoista. Ei siksi, että vastustaisi puolueita, vaan puolueiden on kasvettava alhaalta ylöspäin ja niiden pitää saada poliittista ja taloudellista tukea omalta jäsenistöltään. Tukea siis puuttuu tällä hetkellä ja tämä ei ole oikea tie demokratiaan eikä poliittisten demokraattisten tuo, puolueiden luomiseen. Kiitoksia sitten Salvrakos. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Janna Kouta tästä todella tasapainoisesta mietinnöstä. Euroopan tason poliittisten puolueiden perustaminen EUn asian ajamiseksi on hyvä asia, sillä voidaan tuoda kansalaisten näkemyksiä esiin EU:ssa. Näin voidaan myöskin lisätä kansalaisten kiinnostusta ja osallistumista näihin puolueisiin. Olemme nyt elämme sellaisia aikoja, joina kansalaiset eivät arvosta puolueita eikä niiden tekemää työtä. Ja tässä mietinnössä pyritään parantamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden tilannetta niin, että voidaan myös yhtenäistää Eurooppaa. On luotava yhteiset, yhtenäiset puitteet niin, että kaikki kansalaiset ovat yhdenmukaisia ja heillä on samanlaiset tavoitteet. Kiitos. Sinclair. Kiitos sitten Sinclair, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Aikaisemmin tänään puhuin tällä salissa vaalipiiristä niin West Midlandsista ja talousvaikeuksista, joita meillä on. Mutta vähiten halutaan käyttää rahaa lisää politiikkoihin. Heidän mielestään niitä on jo aivan liikaa ja MEPit tuhlailevat rahaa. Ja nyt te ehdotatte, että heitetään tämä raha luodaksemme eurooppalainen supervaltio. Meillä on par, äh, ulkoasian neuvonantaja, Euroopan parlamentti, Euroopan sitä ja tätä. Ja sitähän halua, halutaan nyt. Jopa euroskeptisimmätkin jäsenet tässä mm, parlamentissa haluavat käydä kauppaa periaatteista. Hyvä, haluatteko näin? Haluatteko ostaa valta, tienne valtaan? Kiitos monsieur le président. Kiitos puhemies. Demokratioissa on parlamentteja, jotka toimivat kansalaisten ääninä. Sitten on poliittisia puolueita ja säätiöitä, jotka ovat aivot, ideoijat ja keskustelun ylläpitäjät. Parlamentit ovat demokratian moottori, joihin poliittiset puolueet tuottavat polttoainetta. Me täällä usein valittelemme, että kansalaiset eivät välitä Euroopan unionista. Valittelemme sitä, että eurovaaleissa on protestiääniä tai ei äänestetä. Jos me haluamme edistää todellista demokratiaa, meidän täytyy miettiä sitä, millaisen aseman me haluamme luoda Euroopan tason poliittisille puolueille. Lissabonin sopimuksella ja eurooppalaisella kansalaisaloitteella olemme saaneet jo paljon aikaiseksi, mutta nyt meidän pitäisi varmistaa Euroopan tason poliittisille puolueille riittävät varat. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että näillä varoilla mahdollistettaisiin suurten puolueiden hegemonia. Myös pienten täytyy päästä keskusteluun mukaan mukaan. Meidän täytyy vakuuttaa kansalaiset siitä, että puolueet eivät ole demokratian mustia lampaita. Me pyrimme luomaan Euroopan, eurooppalaista aluetta, mutta siihen täytyy, se edellyttää selkeiden rahoitusehtojen määrittämistä. Emme saa suosia suuria puolueita pienten kustannuksella ja toisinpäin. Tärkeää on myös huomioida jatkuvuus, joka on varmistettava Euroopan kansallisen ja alueiden tason välillä. On myös yhteensovitettava nämä asiat kansallisen lainsäädännön kanssa. Ja meidän täytyy myöskin tarkastella sitä, mitä mietinnön kohdassa 23 todetaan. Olisi hyvä, että Euroopan tason puolueet voisivat myöskin solmia suhteita maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy toimia muun maailman kumppaniemme kanssa, koska tässä globalisoituvassa maailmassa poliitikkojen täytyy yhdessä luoda ratkaisuja ongelmiin. Kiitos. Dank, Frau Kiitoksia, Nedelcheva. Sitten yksi minuutti edustaja Balchitikselle. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan tason poliittisten puolueiden rooli on Lissabonin sopimuksessa tavoitteena on soveltaa tehokasta eurooppalaista poliittista aluetta. Meidän työmme on kannustaa eurooppalaisia kansalaisia kiinnostumaan Euroopan unionista ja sitouttaa heidät päätöksentekoprosessiin. Jotta voimme tehdä tämän, meidän on selkeästi ja avoimesti säänneltävä näitä poliittisia puolueita ja varmistettava näiden poliittisten puolueiden toiminta. Niillä pitää olla yhtäläiset eh, juridiset ja verotukselliset perusteet niin, että kansalaiset ymmärtävät, miten nämä puolueet todella toimivat. On tärkeää, että näiden poliittisten puolueiden elimet perustuvat oikeille asioille niin, että vaalitkin voidaan järjestää avoimin perustein. Kiitoksia Balcitis. Sitten yksi minuutti Tain. Puhemies, hyvin harvat kansalaiset tietävät, että on eurooppalaisia puolueita ja säätiöitä, ne ovat tähän asti olleet kattoorganisaatioita kansallisille puolueille ja yleensä ne toimivat Belgian lainsäädännön mukaan. Mitä eurooppalaiset puolueet tekevät? Ne puhuvat eurooppalaisista, kesku- eh, eurooppalaisista puheenaiheista puoluekokouksissaan ja ovat aivan välttämättömiä Eurooppa-vaaleissa. Lissabonin sopimuksen jälkeen niiden pitäisi olla luomassa eurooppalaista demokratiaa ja Euroopan tason poliittista tilaa. Huomenna, kun äänestämme tästä oma-aloitemietinnöstä, mietinnöstä, Äänestämme siitä komission ehdotuksesta, miten Euroopan tasopuolueiden asemaa uudistetaan. Niille halutaan muun muassa oikeushenkilöitä ja liberaalit ovat vaatineet sitä, että tunnustetaan Euroopan tason poliittisten puolueiden asema ja saadaan niille rahoitusta. Tärkeintä on kuitenkin se, että puolueet ovat demokraattisia myös Euroopan tasolla ja se ei ole suinkaan itsestäänselvyys. Kiitokset hain sitten Van Orden, yksi minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Nyt monissa maissa mielipide siirtyy yhteen suuntaan, mutta tuntuu siltä, että täällä uidaan vastavirtaan. Kansalaiset eivät pyydä mitään tällaisia rajat ylittäviä ylikansallisia politiikkoja. Nyt parlamentti haluaa käyttää vielä lisää julkisia rahoja kun valtiot joutuvat leikkaamaan julkisia varoja, Minä puhun nyt pu- puhemies New Direction-järjestön edustajana. Minun mielestäni ei ole hyväksyttävää, että näiden poliittisten säätiöiden rahoitus kasvaa 30 prosentilla vuodesta toiseen, 2009 2,6 miljoonaa euroa ja 2012 tämä on kaksinkertaistunut 12,5 miljoonaan euroon. Eh, kysytään, miksi säätiönne hyväksyy rahoitusta, vastaus on se, että ne rahat, joita me emme hyväksy, niin ne jaetaan sitten niille muille poliittisille säätiöille muissa poliittisissa ryhmissä. Me rahoitamme silloin siis poliittisten opponenttiemme toimintaa. Puhemies, on löydettävä keino saada ähm, näitä rahoja kulkemaan takaisin kohti valtion budjettia. Kiitoksia Van Orden. Sitten yksi minuutti, kollega Schuntis. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Euroopan unioni on talouskriisissä, mutta mielestäni se on myöskin poliittisessa kriitissä. Kansalaiset ovat suuttuneita poliitikoille ja heidän tekemilleen päätöksille. Ja kansalaiset edus, osallistuvat yhä vähemmän ja vähemmän vaaleihin niin kuin viime eurovaaleissa. Euroopan tason poliittisilla puolueilla on tiettyjä ominaispiirteitä, jotka voisivat lisätä kansalaisten aktiivisuutta, koska näin he voisivat osallistua enemmän myös päätöksentekoon. Näiden puolueiden tunnustaminen ja rahoitus voisi edistää vaihtoehtojen esille tuomista. Tämä edistäisi demokratiaa, paitsi jos erilaiset poliittiset paineet vaikuttavat juuri toiseen suuntaan. Olisi hyvä, että nämä puolueet voisivat toimia mahdollisimman riippumattomasti ja näin ollen sen täytyy toimia omien, oman harkinnan mukaan, ei sen mukaan kuka rahoittaa. politických strán na európskej úrovni... Kiitos. Tämä mietintö, jossa tutkitaan eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitusta, siinä viitataan myös niiden hallintoon ja Rova Jonaku päätti esittää tiettyjä ehdotuksia, joilla parannettaisiin tämänhetkistä sääntelykehystä lainsäädäntöperustaa Tärkein määräys on, se siirryttäisiin Belgian kansalaisjärjestörahoituksesta toisen tyyppiseen rahoitukseen. Sitten rahoitusprosentteja myös muutettaisiin. 2010 näiden rahoitusosuus oli 30 miljoonaa Euroopan parlamentilta. Pitäisi tehokkaammin harjoittaa varainhoidon hallintaa, että tällaiset muutokset ovat hyvin tervetulleita. Kiitän. Kiitoksia kollega Paska. Sitten van der Stoep, yksi minuutti. Partij voor de Vrijheid Kiitos puhemies. Me olemme täällä Alankomaiden kansalaisia edustamassa siksi, että olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni ei palvele heidän etuaan. Emme vastusta EUta, mutta haluaisimme, että pitäytyisimme pelkässä taloudellisessa yhteistyössä. Poliittinen unioni ei meidän mielestämme ole mahdollinen. Vallan on oltava jäsenvaltioissa, sillä vain ne tietävät, mikä kansalaisilleen on parasta. Eurooppalaiset puolueet eivät tuo minkäänlaista lisäarvoa kansalaisten hyvinvoinnille EU-ssa eikä Alankomaissa. Tällaiset puolueet muka huolehtisivat siitä, että on eurooppalaista poliittista tietoisuutta ja kansalaiset voivat keskustella tästä asiasta, mutta tämähän on aivan naurettavaa. Ei kansalaisia kiinnosta yhtään tällaiset asiat. 2004-2010 vuosina 67 miljoonaa maksettiin tukea näille puol- poliittisille puolueille. Ne ovat täysin turhia poliittisia subventioita ja tämä osoittaa, että ilman tukiaisia puolueet eivät toimisi ollenkaan. Nämä ovat tällaisia pikkukerhoja, jotka eivät ketään hyödytä millään tavalla. Kiitoksia kollega Van Sitten Tussas yksi minuutti. Κεντρικό ζήτημα που βάζει η έκθεση για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων και των... Pääkysymys tässä mietinnössä poliittisista puolueista ja niiden rahoituksesta koskee niiden asemaa Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. On tarkoitus määritellä yhtenäinen yhtenäiset säännöt Euroopan tason puolueille, mutta samalla puututaan niiden asemaan ja niiden puolueohjelmiin. Tällä tavalla avataan Pandoran lipas ja päätökset riippuvat jatkossa poliittisista puolueista tai ennemminkin niitä valvotaan Euroopan unionin tasolla poliittisten puolueiden on sitten pakko hyväksyä EUn politiikka ja kaikki ne, jotka vastustavat EUn politiikkaa ja pääomien ylivaltaa, niin he joutuvat pulaan. Ei pitäisi liikaa korostaa Euroopan tason poliittisia puolueita, pitäisi enemmänkin työntekijöitä puolustaa. Kiitoksia Tuusas. Nyt sitten puhujat puheenvuorolistaa ja ensimmäisenä puheenvuoronsa on Pasescu. Finanțarea transparentă a partidelor politice europene. Kiitos. Poliittisten puolueiden avoin rahoitus on välttämätöntä, jotta tuemme demokraattisia arvoja. Meillä on eurooppalainen alue, jossa poliittiset puolueet toimivat aktiivisesti ja kansalaiset ovat huomion keskuudessa Eurooppalainen oikeusperusta ja eurooppalaiset säännöt parantaisivat lainsäädäntö ympäristöä poliittisille puolueille. Romaniassa on laki vuodelta 2010 numero 334 ja laissa käsitellään vaaliehdokkaiden rahoitusta ja että he voisivat saada äh, julkisesta valtion budjetista tukea. Jokainen ehdokas voi saada 11 600 euroa tukea. Vaalikorruptio äh, pyritään tällä poistamaan ja haluamme saada äh, tehokkaita äh, poliittisia edustajia parlamenttimme. Kiitoksia. Ja sitten kollega Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Tämän illan keskustelu on oireellinen ja osoittaa, mikä kaikki on pielessä eurooppalaisessa, eurooppalaisella agendalla. Olen täällä kuunnellut ja todennut, kuinka etäällä tämänkin keskustelu on sen kansalaisen agendasta. Edustaja Duff aivan oikein totesi, että eurooppalaisen tason ja yksittäisen kansalaisen välillä on aukko, joka on täytettävä. Se on aivan totta, mutta ei sitä täytetä eurooppalaisia puolueita kehittämällä. Ja toinen keskustelija täällä totesi, että puolueelle on annettava varat, joilla ne voivat tavoitella kunnianhimoisia tavoitteitaan. No, yrittäkääpä edustaja Duff omalle vaalipiirillenne myydä nämä tavoitteet ja tämä ajatus kun siellä paikallisella tasolla puolueiden rahoitusta on leikattu. Ihmiset puhuvat silloin luultavasti Lissabonin sopimuksesta ja byrokratiasta ja musta sellaista, jota nämä meidän toimielimemme tuovat mukanaan. Kiitoksia Dodds. Ja sitten komission jäsen Sefcovic, kaksi minuuttia. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Haluan aloittaa päätelmäni kiittämällä Rova Jana Kuuta vielä kerran mietinnöstä, koska tämä keskustelu on osoittanut, että ne asiat, jotka hän mietinnössään esittelee, ovat Euroopan integraation ytimessä. Ne ovat tärkeitä asioita ja ne liittyvät demokratiaan. Mielestäni keskustelu täällä ja mielipiteiden vaihto osoitti, kuinka herkkiä nämä asiat myöskin ovat. Sen vuoksi haluaisin sanoa, että jos huomenna että Euroopan parlamentti hyväksyy lainsäädäntöpäätöslauselman komissio pitää kiinni velvollisuuksistaan puitesopimuksessa ja reagoi kolmen kuukauden sisällä. Mutta kuten keskustelusta kävi ilmi, tämä on herkkä, monimutkainen poliittinen ja lainsäädännöllinen työ, koska osa näistä asioista on sekä juridisesti että poliittisesti hyvin herkkiä mitä tulee eurooppalaisten poliittisten puolueiden yhteisiin sääntöihin. Se on askel siihen suuntaan, eh, että sitä olisi lainsäädäntöperustaltaan tarkoin tutkittava ja tässä vaiheessa todennäköisesti tarvitsisimme erillisen lainsäädäntöaloitteen säädöksen koska asetus 2004-2003 ei enää riittäisi, koska sen tarkoituksena oli kattaa vain rahoituskysymys, ei eurooppalaisten puolueiden yhteistä säännöstöä. Tämä olisi yksi sellainen ulottuvuus, jota olisi katsottava hyvin tarkoin. Toinen kysymys, jonka useat ottivat esille, liittyy rahoitusasetuksen tarkistamiseen. Tässäkin olisi tutkittava hyvin tarkoin tarvetta, laajuutta ja aikataulua. Mietinnössä pyydetään lisää joustavuutta rahoitukseen. Mehän olemme jo 2007 joustavoittaneet hiukan tätä lainsäädäntökehystä ja tutkimme näitä ehdotuksia hyvin tarkoin komissiossa. Mutta haluan tehdä selväksi, että voi olla hyvin vaikeaa, että voisimme sopia muutoksista jo nyt tämänhetkiseen rahoitusasetukseen ja sen toimeenpaneviin säädöksiin. Tietenkin tämä voidaan ottaa toimielinten väliseen prosessiin, jos näin halutaan. Paljon kiitoksia puhemies. Odotamme innolla tulevia keskusteluja tästä aiheesta, kun lainsäädäntöpäätöslausuma hyväksytään ja komissio vastineensa valmistelee. Kiitos. Kiitos komissio Sefcovic. Ja sitten keskustelun viimeisenä puhujana esittelijä Janaku. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä kaikesta, mitä hän sanoi, ja myöskin hänen sitoutumisestaan tähän asiaan. Kiitän myös kaikkia kollegoita, jotka kehuivat tätä mietintöä. Ensinnäkin rahoituksesta. Poliittiset puolueet eivät vaadi lisää varoja. 2007 vuoden asetuksen muuttaminen vain parantaa avoimuutta. On myöskin oikeutettua, että poliittiset puolueet haluavat, että Euroopan tasolla määritellään yhteiset säännöt ja että nämä säännöt myös noudattavat unionin lainsäädäntöä. Tällä tavalla voidaan myöskin vastata kansalaisten tahtoon. Halutaan todella varma ja avoin järjestelmä Euroopan tason puolueiden rahoitukseen ja on toimittava sillä tavalla aktiivisesti, että EUn kansalaiset saadaan EUn ytimeen. Näin ne voivat osallistua maidemme demokraattiseen elämään ja saamme enemmän Eurooppaa aikaiseksi. Kiitos. Kiitos kollega Chanaku. Tämä hyvin jopa poikkeuksellisen antoisa keskustelu on näin ollen päättynyt ja tästä mietinnöstä äänestetään huomenna kello kaksi.